puhemies istunto on avattu. Hei, hyvät kollegat, eilen iltapäivällä Tunisi joutui jälleen kerran terroristihyökkäyksen kohteeksi kaupunkinsa sydämessä. Keskellä kaupunkia 14 henkeä presidentin turvakaartista menetti henkensä. Minä haluan meidän